Nyt kollegat, pyydän teitä äänestämään päätöslauselmasta, joka liittyy assosiaatiosopimuksen tekemiseen Georgian kanssa. Ensimmäiseksi äänestämme tarkistuksesta yksi, kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan Olen pahoillani tämä raukeaa. Siirrymme kohtaan 15. Five falls because... Viisi raukeaa, koska ykkönen hyväksyttiin. Kohta 15, kaksi identtistä tarkistusta, kaksi ja kuusi puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Check. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus, tarkistukset kaksi ja kuusi. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Preda haluaa tehdä suullisen tarkistuksen. Edustaja Preda, olkaa hyvä. President, I want to... Kiitos puhemies. Haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen, mutta ensinnäkin haluaisin myöskin toivottaa tuleeksi entisen Georgian presidentin Mikael Saakashvilin, joka myös on paikalla. And I want to move, um... Nyt haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen kuuden kohdan 16, joka kuuluisi pitää hyvänä Euroopan ETYJin ODHR-toimiston äh, puolustolla pyritään puuttumaan niihin puutteisiin, joita ODHR on havainnut Georgiassa. Kollegat, täytyy kysyä, vastustaako joku suullista tarkistusta? Jollei näin ole, äänestämme tarkistuksesta. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Ja nyt tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Äänestämme koko päätöslauselmasta nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. The vote is good. Äänestys päättyy. Hyväksytty. on Viimeinen äänestys on Mami Kinsin mietintö aiheena assosiaatiosopimus Georgian kanssa. Hyväksymismenettely äänestyksellä Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos kollegat. have received from the Greens. Vihreältä ryhmältä olen saanut pyynnön nimittää Ernest Maragall budjettivaliokunnan jäseneksi.